Istunto on avattu. Edustaja Andersson on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. You have the floor. Teillä on puheenvuoro. Andersson, you have the floor. Andersson, teillä on puheenvuoro.